esittely. Miguel Angel Martinez Martinez kantelua 185-2005 ELB koskeva Euroopan komissiolle annettu suositusluonnos. Kyseessä on tulkkaus ja tulkki. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Vuonna 2005 freelance-konferenssitulkki täytettyä 65 vuotta oli tilanteessa, jossa hän ei, häntä ei enää otettu komission työhön. Hän esitti asian oikeusasiamiehelle ja oikeusasiamies otti se käsittelyyn. Joitakin vuosia aikaisemmin komissio ja parlamentti olivat tehneet päätöksen siitä, että he eivät enää ottaisi freelance tulkeja työhön silloin, kun nämä olisivat täyttäneet 65 samalla tavalla kuin virkatulkit jäisivät eläkkeelle nyt kun tiedetään, että on ennakkotapauksia, niin oikeusasiamies ryhtyi hyvin tarkkaan tutkimaan tätä tapausta ja huomasi, että siinä on syrjimistä ja perusoikeuksien, peruskirjan loukkaamista ja, ja asia oli ollut myös jo tuomioistuimessa – Komissio ei kuitenkaan suostunut noudattamaan tämän oikeusasiamiehen arviota ja nyt tämä asia esiteltiin myös sitten vetomusvaliokuntaan ja jotta oltaisiin johdonmukaisia siinä, miten tällaisia freelance-tulkkeja otetaan työhön, jotta tämä no, käsittely tai menettely olisi komission ja parlamentin puolelta samankaltainen, tarvittaisiin tiettyjä toimenpiteitä. Ja lisäksi tämä on juridiselta kannalta arveluttava asia. Kolmantena seikkana on muistutettu, että ne toimielimet, joissa tällaista työskentelyä on. Tässä tehtiin päätöslauselma esitys ja nyt vaaditaan, että komissio noudattaisi tätä oikeusasiamiehen vaatimusta. Ja on selvää, että oikeusasio, oikeudellinen äh, osasto on myös ollut, ollut tästä kuultuna. Koko tässä prosessissa me pyrimme toimimaan yhteisymmärryksessä, mutta on tiettyjä paineita siitä, että nyt asia piti tuoda täysistuntoon saakka. Ja on selvää, että yllättävää on se, että tietyt korkeat virkamiehet, ei niinkään komissaarit, mutta korkeat virkamiehet, jotka ovat pysyvästi toimessa, ovat antaneet tämän määritelmän. Hyvät kollegat, haluamme tehdä yhteistyötä parlamentin puolelta – komission kanssa ja toivomme, että huominen äänestys heijastaisi myös sitä kantaa, joka syntyi vetoomusvaliokunnassa, eli yksimielinen päätös siitä, että tämä parlamentti haluaa noudattaa oikeusasiamiehen antamaa suositusta ja päätöstä, ja että tällä tavalla toimien nämä asiat asettuisivat omille paikoilleen. Kiitoksia. Komission sen olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin painottaa sitä, että komissio on toiminut hyvässä uskossa, äh, noudattanut tässä äh, sääntöjä. Emme ole koskaan halunneet konfliktia äh, oikeusasemien tai Euroopan parlamentin kanssa. Kantamme oli se, että oikeusasiamies ottaisi kantamme huomioon. Lähtökohtamme on se, että vuosien kuluessa freelance-tulkin työehdot liittyvät myöskin virkatulkkien sääntöihin, joten freelance-tulkien säännöt ovat samat kuin virkatulkien sääntöt, joten ne voivat maksaa yhteisöveroa kansallisten verojen kansallisten verojen sijaan niistä tuloista, joita ne saavat Euroopan instituutioista. No sitten vuodesta 2004 eteenpäin artikla 90 ö, mukaisesti mm, kyseisiä tulkeja kutsutaan nyt ACI-tulkeiksi, joten ikäraja, joka on 65 siis vuotta, on näiden sääntöjen mukainen ja se myöskin kattaa kaikki työntekijäkategoriat – sekä virka- että freelance-tulkit ja myöskin parlamenttiavustajat. Tätä sääntöä sovellettiin freelance tulkien sekä komissiota että parlamentissa vuosien 2000-2004 välillä. No, tuomioistuimen e, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksen mukaisesti vuonna 2004, jossa todettiin, että ei pitäisi palkata freelance-tulkkeja, jotka ovat yli 65-vuotiaita. Näin ollen sääntöä ei sitten noudatettu. Kuitenkin tämä sitten todettiin päte, pätemättömäksi, joten komissio palasi takaisin aikaisempaan käytäntöön. Nyt sit, sitten ei ole enää tuomioistuimen päätöstä, joten on todettu, että aikaisempi aikaisempi sääntö on voimassa. Tämä on neuvoston päätös vuodelta 2000. Siinä sanotaan, että rekrytointi lopetetaan, kun Turkki on täyttänyt 65 se, että toimielimet voivat palkata tarpeidensa mukaan tulkkeja, on kulmakivi konferenssitulkkauksessa. Tietysti kaikkein tärkein tarve katetaan virkatulkeilla, mutta tämän lisäksi sitten myöskin palkataan freelance-tulkkeja. Tämä järjestelmä on mahdollistanut toimielimille sen, että pystytään tyydyttämään tulkkaustarve kysynnän mukaan. Ja näin viimeisimmästä laajentumista on tullut menesty, menestystarina. Tämä lähestymistapa myöskin liittyy siihen, että nuoria konferenssitulkkeja koulutetaan. Lopuksi sanon vielä, että kontaktit komission ja parlamentin välillä ovat erittäin hyvät ja haluan myöskin kiittää varapuheenjohtaja Martiinisia hänen kontakteistaan kollegani, kollegani kanssa tämän asian aikaisemmassa vaiheessa. Kiitoksia. Kiitoksia, rouva Kuuneva. Edustaja Martínez, onko teillä vielä puheenvuoropyyntö? Eh, Puhemies, minulta jäi yksi minuutti käyttämättä aikaisemmin ja haluaisin vastata komissaarille, joka tietää, että minulla on hyvin ystävällinen suhtautuminen häneen samoin kuin hänen kollegansa Orbaniin. Mutta komissaari ei sanonut ainuttakaan sanoa, sanaa, ei yhden yhtä sanaa siitä, mitä oikeusasiamies päätti Eli tässä oli täsmällinen suositus, joka tehtiin, ja komissio vaikuttaa jättävän sen huomiotta kaikissa vaiheissa. Tiedän, että ei tässä komissaari Kuunevalla ole kaikkia niitä tietoja, tosiseikkoja, mutta kaikki seikat, jotka ovat olemassa, ovat sillä linjalla – ovat yhdenmukaisia oikeusasiamiehen päätöksen kanssa. Ja nyt on suositeltu sitä, että tämä sääntö muutettaisiin. Siis oikeusasiamies pyytää nimenomaisesti, että tätä toimittaisiin tämän mukaisesti, muutettaisiin sääntöä. Ja tähän komissaari ei viitannut. Haluatteko vastata komission sen? I, I tässä vaiheessa voin todeta, että raportoin aiheesta komission Orbanille ja varmistan, että saatte asianmukaisen vastauksen. Totta kai otamme vakavasti teidän puheenvuoronne ja tämän selkeytyspyynnön. No hyvä, varmasti. Tästä äänestetään sitten huomenna. Kiitoksia komission jäsen, kiitoksia kollegat, kiitoksia kaikille tulkeille ja henkilöstölle. Tulkeille olivatpa he sitten freelancereita tai virkamiehiä.